Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että he pyytävät Danikan immuniteetin poistamista artiklan 9 mukaisesti. Tämä pyyntö siirretään jurivaliokunnan käsittelyyn. Renate Weber jättää kansanpuolueen ja 17. marraskuuta 2014 alkaen